Colleagues, may I ask you? Hyvät kollegat, voinko pyytää teitä ystävällisesti istuutumaan aikoil, aloilleen? Kuuletteko? Niin, hyvät kollegat, meidän täytyy käynnistää kokous. Please. Olkaa hyvät ja istuutukaa paikoillenne, hyvät kollegat. We need to meidän täytyy käynnistää kokous. Tämä ensimmäinen yhteinen Ekon ja budjettivaliokunnan yhteinen kokous koskien asetusluonnosta Euroopan strategisten investointien rahastoon liittyen. Ja tämä on tietenkin hyvin tärkeä hetki tälle parlamentille ja tälle vaalikaudelle ja koko meidän valiokunnalle tai meidän valiokunnillemme. Parlamentti pyysi komissiota käsittelemään tätä investointivajeongelmaa, joka on yksi Euroopan talouden pääongelmista tällä hetkellä. Ja siksi olemme iloisia siitä, että komissio on esittänyt tämän asetusehdotuksen ja myös komissio päätti asettaa tämän investointisuunnitelman, tämän ohjelman, työohjelmansa keskiöön. Myös olemme iloisia siitä, että komissio päätti noudattaa yhteisömetodia, eli meillä on nyt asetus käsittelyssä yhteispäätösmenettelyn kautta, ja meillä on oma vastuumme tässä tehdä myös parhaamme, jotta saisimme aikaiseksi asetuksen nopean menettelyn kautta ja voimaan mahdollisimman nopeasti jotta saisimme Junckerin investointisuunnitelman käyntiin mahdollisimman nopeasti ja antamaan tukeansa taloudelle ja talouden elpymiselle. Ja samanaikaisesti olemme vastuustamme kovin tietoisia, jotta tekisimme parhaamme tämän suunnitelman parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että sitä valvotaan asianmukaisesti demokraattisen valvonnan kautta. Ja että saisimme antaa, tai, tai jonka, meidän tarkoitus on antaa komissiolle mandaatti neuvotella IDn kanssa, jonka tar- tarkoituksena on sitten neuvotella Euroopan rahavaroista. Eli tällä parlamentilla on aivan erityinen vastuu kannettavanaan, koska parlamenttihan on yksi Euroopan unionin kahdesta budjettivallasta. Ja kuten tiedätte, puheenjohtajakokous on päättänyt antaa tämän asian Ekon valiokunnan ja budjettivaliokunnan yhteisvastuulle. ITRE ja TRAN-valiokunnat ovat säännön 54 myötä siinä mukana ja lukuiset muut, muut ö, valiokunnat antavat asiasta lausuntonsa säännön 53 plus säännön nojalla. Meidän esittelijämme onkin jo valmiina kertomaan tästä asetuksesta, mutta vielä ensin antaisin puheenvuoron Shana Tyrille, joka on budjettivaliokunnan puheen, tai anteeksi esittelijä. De cette ja. Rakkaat kollegat, minä iloitsen tästä yhteisestä kokouksesta, jossa Tran ja Itrekin ovat mukana ja muutkin valiokunnat. Ja meillä on nyt mahdollisuus osoittaa, että parlamentti on aina vahvimmillaan, kun valiokunnat yhtyvät näkemyksissään ja kannoissaan. Meidän täytyy myös yrittää näyttää, että kykenemme päätöksiin nopeasti, päätö, jotta komissio saa ne oikeudelliset välineet, joita tarvitaan tämän kunnianhimoiseen suunnitelman toteuttamaksi, jonka pitäisi aikaan saada investointeja kautta Euroopan unionin ja näin lisätä kasvua ja kääntää työttömyys käyrä toiseen suuntaan. Iloitsen, että voimme työskennellä yhdessä. Ja varmasti tämä rikastuttaa meitä kaikkia. Ja näin sanottua, niin antaa sen puheenjohtajana Roberto Gualtierille. I... No niin, on varmaankin aika aloittaa ja annan Ekoninne esittelijälle uuden Bulmanille puheenvuoron. Verehrte. Arvoisat puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, parahin äh, kollega Fernandes, äh, yhteisesittelijä ja hyvät varjoesittelijät sekä esittelijät assosioiduissa valiokunnissa. Tämä on kyllä aikamoinen äh, työ ja sen varmasti havaitsemme siitä, kuinka täynnä sali on tässä ensimmäisessä kokouksessamme. Kyse on äärimmäisen tärkeästä tehtävästä. Puheenjohtaja aivan oikein korosti, kuinka tärkeä tämä komission aloite oli ja on. Euroalue ei vieläkään ole saavuttanut investointitasoa tai talouden toimilaisuuden tasoa, jolla se oli Eh, ennen eh, maailmanlaajuisen eh, talouskriisin alkamista. Investointivaje on niin julkisessa taloudessa kuin yksityisessäkin taloudessa merkittävä ja nyt on korkea aika tehdä asialle jotain. Junckerin aloite on tervetullut. Parlamentti pitää sitä hyvin tervetulleena. Tämän varmasti voin todeta yli puoluerajojen, ryhmärajojen. Ja uskon myös voivani todeta, että ne esittelijät ja varjoesittelijät ainakin, joiden kanssa tähän mennessä olen keskustellut, kaikki ovat sitä mieltä, että teemme kaikkemme hoitaksemme asian mahdollisimman tehokkaasti ja mitä pikimmin, mutta kunnolla. Tämä ei tietenkään saa merkitä sitä, että kollegat eivät kantaisi vastuutaan lain säätäjinä. Päinvastoin tehokas, nopea työskentely eivät missään nimessä ole ristiriidassa perusteellisuuden kanssa. Haluamme selvittää tarpeelliset asiat ja mahdollisesti antaa panoksemme vieläkin paremmalle lopputulokselle sen saamiseksi alkuperäiseen ehdotukseen verraten. Ehkäpä nostan nyt puheenvuorossani esiin joku sen kysymyksen, joihin meidän on vielä ratkaisuja etsittävä. Olen vakuuttunut siitä, että kollega Fernandes ja muut varjoesittelijät sekä esittelijät vielä osaltaan kuvailevat näitä haasteita. Luonnollisesti katsomme, että tämän rahaston on saatava vankka rahoitus jos nyt alussa on vain kaksi rahoituspilaria, eli Euroopan investointipankki yhtäältä ja Euroopan unionin talousarvio toisaalta, niin tämä olisi onnetonta, jos näitä olisi vain kaksi. Olisi parempi, jos meillä olisi laajempi rahoituspohja. Kollegat budjettivaliokunnassa ja erityisesti alakohtaisissa valiokunnissa tulevat pohtimaan komission ehdottamaa rahoitusluonnosta ja sitä, voidaanko se hyväksyä sellaisenaan vai voisiko sille olla vaihtoehtoja. Erityisesti tämä koskee teollisuusvaliokuntaa ja liikennevaliokuntaa, joiden ohjelmiin investointiohjelma kovasti liittyy, mutta tiedän, että myös budjettivaliokunnalle asia on hyvin tärkeä ja vastauksia meidän on parlamentissa löydettävä. Kokonaisuus, jota meidän on pohdittava, on kysymys siitä, että kuinka tärkeää on tämän aloitteen laatu – uuden äh, rahaston, uusien tuotteiden laatu verrattuna siihen, mitä meillä on jo ollut aiemmin ja verrattuna siihen, mitä Euroopan investointipankki tekee ja aikaansaa jo nyt. Eli tällainen erityinen laatuleima äh, uudelle investointistrategiallemme. Komissio toteaa, että haluamme lisätä riskiä Haluamme lähteä investointialueille, jotka tähän mennessä ovat pysyneet suljettuina. Hyvä niin, mutta parlamentin täytyy pohtia, miten tämä mitataan ja miten parlamenttina arvioidaan tätä korkeamman riskin rahoitusta. Onko luottamus tässä ainut pohja vai olisiko muita eh, vertailukohtia sen arvioimiseksi, että että tämä operaatio ja nämä rahat eivät mene niin kuin aina tähän mennessäkin vastaavanlaisiin hankkeisiin, vaan nyt korkeamman riskin hankkeisiin, eh, jotta voidaan vahvistaa eh, vaikutusta kansantaloudelle. Onko korkeampi riski ainut lisäkriteeri vai voisiko olla muitakin lisäkriteerejä? Erityisesti tietyt pullonkaulakysymykset, esimerkiksi infrastruktuurihankkeet, niiden osalta viitataan aina energiatehokkuuteen, liikennekysymyksiin, infrastruktuuriin, esimerkiksi laajakaistan suhteen. Nämä ovat hyvin keskeisiä investointialoja, joihin rahaa haluamme käyttää. Ja luonnollisesti keskeisenä ää, mm, talouden toimeliaisuuden tukijalkana PK-yritykset niin, että PK-yritykset voisivat mahdollisuuksien mukaan toteuttaa toimia. Ovatko ehdotetut välineet jo kyllin laadukkaita ja onko rahaston toimintatapa kyllin toimiva? Tästä kaikesta me keskustelemme parlamentissa jotta tavoitteisiin päästään ja pyrimme luonnollisesti tekemään parannusehdotuksia kun tarpeen. Kolmas kokonaisuus Euroopan parlamentin osallistuvien valiokuntien kannalta on tietenkin se, mikä on Euroopan parlamentin tilanne tässä uudessa institutionaalisessa rakenteessa EFSI perustetaan lähessä yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa. Tätä lähettä yhteistyötä perustellaan. Mutta entäpä Euroopan parlamentin rooli, Euroopan parlamentti, joka kuitenkin on budjettivallan käyttäjä ja päättää rahoituksesta. Monet kollegat ovat todenneet olevansa valmiita myöntämään rahaa uudelle rahastolle, mutta haluavat samalla varmistaa sen, että nämä rahat käytetään vähintäänkin yhtä viisaasti kuin ne olisi käytetty, jos ne olisi säilytetty entisissä omissa budjettikohdissaan. Eli miten löydetään hyvä tapa tehdä yhteistyötä myös kansallisen ja alueellisen Euroopan tason välillä ja mitä mahdollisuuksia Euroopan parlamentilla on ei puuttua yksityiskohtiin, se ei ole tehtävämme, mutta periaatteessa seurata näiden varojen myötämistä tavalla, eh, joka samalla on velvoitteidemme mukainen budjettivallan käyttäjänä. Tämän kaiken me tulemme arvioimaan Euroopan parlamentissa lopputulosta, en voi tässä ennakoida, mutta ilmeistä mielestäni on se, että se, että joku tulee meille kerran vuodessa kertomaan jotakin, ei meille riitä. Se, että kuuntelemme jonkinnäköisen vuosikertomuksen kerran vuodessa – ei, tämä ei riitä Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentin on saatava muita vaikutustapoja rahaston toiminnan suhteen. Tavoitteenamme on oltava se, että kaikki hyvää tarkoittavat toimijat voivat kerääntyä yhden pöydän ympärille niin, että tämä asia saadaan käyntiin, mutta myös hankkeiden täytäntöönpanovaiheessa on huolehdittava siitä, että eri politiikat toimivat hyvin yhteen, että saadaan yksityisiä investointeja ja että tulevaisuuden markkinatkin saadaan mukaan jo tänään ja että syntyy hyvää infrastruktuuria myös niillä aloilla, joissa kyse on kollektiivisista hyödykkeistä kansantalouksissamme. Samoin on huolehdittava siitä, että julkisen rahoituksen on oltava oma, kannettava oma vastuunsa niillä aloilla, joilla tänä päivänä ei vielä hankkeilla ole omaa kantokykyä, kannattavuutta, mutta kun voidaan uskoa siihen, että ne ovat toimivia huomenna. Ja parlamentin tärkeä tehtävä onkin nyt huolehtia siitä, että kaikki toimii ja että Euroopan tasolla EFSI ja sen taustalla olevat tahot, kuten investointipankki, tarkoitan myös kansallisia tukipankkeja, joilla on paljon asiantuntemusta alueellisista ja, ja jäsenvaltiotason mahdollisuuksista. Joten tässä meillä on aika paljon sarkaa. Kiitos kollegat. Thank you to... Kiitos Uure Bulmanille ja nyt sitten budjettivaliokunnan yhteisesittelijä edustaja Fernandes. Presidente, eu queria saudar uh, os dois presidentes da comissão. Kiitoksia paljon. Haluaisin onnitella kahden valiokunnan puheenjohtajia ja kaikkia kollegoita samoin tein. Ja tietenkin haluaisin erityisesti Uudepulmania kunnioittain kiittää. Ja olen varma, että me yhdessä ja kaikkien muiden esittelijöiden kanssa yhteistyössä täytämme ne odotukset, jotka kansalaiset ovat meihin kohdistaneet. Tämä on tilaisuus Euroopan unionille. Tilaisuus, joka pitäisi nähdä olemassa olevien lakien ja, ja välineiden kontekstissa, esimerkiksi monivuotisen rahoituskehyksen kontekstissa. Euroopan unioni on kääntämässä nyt sivua. Kansalaiset katsovat meitä kohden, jotta saisimme tämän mm, välineen toimimaan kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Ja tämä on seurausta Euroopan komission puheenjohtajan sitoumuksesta, joka heijasteli Euroopan parlamentin vaatimusta, jonka se oli moneen otteeseen toistanut. Ja se antaa näin meille mahdollisuuden saada Euroopan budjetin 16 miljardin takuulla saada aikaiseksi paljon suuremman summan varoja käytettäväksi investointeja varten. Ja sitten siinä on mahdollisuus myös yksityiseen pääomaan. Ja se samanaikaisesti asettaa meille haasteen. Haasteen, joka parlamentin on kohdattava aivan lyhyellä aikavälillä. Nimittäin aivan pian pyrimme saamaan aikaiseksi sopimuksen, jonka varmasti saammekin, niin että lainsäädäntöprosessi saadaan menestyksekkäästi vietyä läpi mahdollisimman nopeasti ja suunnitelmien mukaisesti. Toivon mukaan saamme keskustelun käytyä kesäkuussa. Ja paketti olisi sitten edunsaajien käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Kaikki jäsenvaltiot ovat, tai kaikki jäsenvaltioiden tulee olla täysin yhtäläisessä asemassa. Ketään ei tule millään tavoin syrjiä. Ja olisi toivottavaa, että investointi, investointien neuvontakeskus olisi pystyssä myös. Se ikään kuin kanavoisi, kanavoisi toimintaa tehokkaammin. Ja tämä on haaste myös tutkimusyhteisölle. Nimittäin kyseessä ei ole pelkästään ajatus, että investoijat ottaisivat huomioon tutkimustulokset, vaan ajatus on, että, että tutkimustulokset voitaisiin panna ihan käytännön toimiin toteuttamaan tämän investointisuunnitelman tavoitteita. Tässä on monia asioita, jotka liittyvät Euroopan 2020 strategiaan. Haluamme kestävää kasvua, älykästä kasvua ja osallistavaa kasvua. Ja ennen kaikkea kyse on muustakin kuin investoinneista, nimittäin sillä on lukuisia sivuvaikutuksia myös. Ensinnäkin sillä tullaan poistamaan oikeudellisia esteitä ja syvennetään sisämarkkinoita ja samanaikaisesti se tarjoaa tärkeää tukea yrityksille, joilla on vähemmän kuin 3000 työntekijää, erityisesti pk-yrityksille. Toivotan tervetulleeksi sen seikan, että neuvostossa näyttää olevan laaja yhteisymmärrys siitä, että on tärkeää, että tämä suunnitelma saataisiin pystyyn mahdollisimman nopeasti. Täällä Euroopan parlamentissa olemme epäilemättä yhtenäisempiä ja kunnianhimoisempia kuin mitä neuvostossa ollaan, mutta uskon ja luotan, että neuvosto katsoo meidän suuntaamme ja ottaa meistä oppia. Ja tästä saadaan vielä menestystarin aikaiseksi. Kollegani Bulman otti esille erinäisiä haasteita, jonka ei pitä, joiden ei pitäisi kuitenkaan estää tuon kokonaissumman 315 miljardin investointisumman käyttöönottoa. Investointialustat ovat tässä keskeisessä asemassa. Sitten meillä on projekteja energiainfrastruktuurin alalla, digitaaliagendan alalla muun muassa, jotka sopivat erittäin hyvin yhteen tämän suunnitelman puitteisiin. Ja teemme yhteistyötä myöskin rakennerahastojen kanssa sen sijaan, että korvaisimme ne. Eli Euroopan unionin kansalaiset eivät koskaan voisi ymmärtää, kuinka unionin budjetti voisi tarjota vain takuun ilman, että se antaisi selvää rahaa investointeihin. No tietenkin tätä suunnitelmaa on aina mahdollista parantaa ja meidän tehtävämmehän se onkin. Meidän oikeutuksemme, olemassaolon oikeutuksemme on tässä kyseessä. Tästä suunnitelmasta riippuu paljon ja monista muista rahastoista myös, jotka ovat jo olemassa. Meidän täytyy tarkastella koko tätä investointirahoituksen kirjoa. Meidän on, meidän on parannettava uskottavuuttamme ja siihen tarvitaan avoimuutta. Tämä prosessi on valvottava asianmukaisesti Euroopan parlamentin taholta. Ja se ei tarkoita sitä, että joku tulee tänne aina kertomaan, että mitä nyt on tehty missäkin asian suhteen. Ja tietenkin tässä on vielä monia avoimia asioita. Miksi esimerkiksi on vain kuusi investointikomiteaa Ja ehkäpä voitaisiin, ja kuka sitten päättää, että noudatetaanko näitä investointikomiteoiden ehdotuksia. Tarvitsemme molialaisen tiimin muun muassa, ja nämä ovat niitä kysymyksiä, joihin täytyy etsiä ratkaisuja, mutta luotan, että nämä ratkaisut löytyvät. Tämä on jotakin sellaista, joka tuo lisäarvoa monivuotisen rahoitus Eh, kehyksen toiminnalle ja vie asioita pidemmälle kuin mitä kehys yksinään veisi. Ja sitten, niin, meillä on sitten todellakin tämä takuu osuus tarjolla. Toinen asia, joka on vielä avoin, on se, joka liittyy tavoitteeseen, että suunnitelma pitäisi olla positiiviset tulot, eli se voisi tarjota rahoitusta sellaisille budjettilinjoille, jotka ovat menettäneet rahoitusta. No tällä tavoin voitaisiin ehkä välttää niiden maksusitoumusten romuttuminen, joihin olemme sitoutuneet monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja nämä asiat ovat vielä auki, Valitettavasti meillä ei ole aikaa hirvittävän paljon käytettävissämme, mutta pyrimme tekemään työtä, jotta kansalaiset, kansalaisten odotukset toteutuisivat ja heidän luottamuksensa saisi vastakaikkua. Euroopan unioni tarvii kasvua ja työpaikkoja ja investointeja, jotka ohjautuvat PK-yrityksille. Ja olen varma, että jos teemme työtä yhdessä saamme aikaiseksi hyvän sopimuksen si- niissä aikarajoissa, jotka meillä on käytettävissämme. No niin, nyt on sitten Ekon valiokunnan e- EPPn edustaja Otmar Karas. Varjo esitti Liina vuorossa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä työ ja tämä mietintö varmasti murtavat ja niiden pitää murtaa kaikki aiemmat totunnaiset toimintatapamme. Tämän rahaston sitä koskevaa työtä ei saa käsitellä puolue-rajojen äh, takaa. Ei vaan meidän on nyt puhallettava yhteiseen hiileen ideologiset sekä institutionaaliset äh, juoksuhaudat on nyt unohdettava. Muuten joudumme tilanteeseen, jossa käymme pientä asemasotaa, pikkumaista asemasotaa, emmekä täytä mm, velvoitteitamme rahaston aikaansaamisen suhteen. Tämän rahaston on tarkoitus aikaan saada jotain sellaista, mitä sovinnaisin keinoin ei aikaan saada. Nyt on mentävä yli olemassa olevien välineiden ja siksi sanonkin, että se mitä markkinoilta kuulee kaikuja ja mitä nyt hyvinkin tiedämme. Eli päätökset yksittäisistä hankkeista, hyväksyttävistä hankkeista on tehtävä täysin riippumattomasti ilman minkäännäköistä poliittista vaikutusta, koska muuten emme saa kylliksi yksityisiä investointeja, jotta saisimme aikaan nämä 350 miljardia euroa, jotka kansainvälisen työjärjestön mukaan voisivat johtaa jopa 2,1 miljoonaan uuteen työpaikkaan. Eli meidän tulisi nyt kaikkien kerta kaikki kaikkiaan huolehtia siitä, että kaikki ne, jotka rahaa antavat, rahaa investoivat omissa Äh, maissaan, omiin hankkeisiinsa, äh, joutuvat ottamaan myös riskejä. Kun ajatella, niin minä sanon tämän nyt aivan, aivan avoimesti. Äh, kuulen, että kun ajatellaan yksityisiä investoijia ja päätöksiä hankkeista, niin yhtä yhtälö toimii niin, että käytetään äh, pohjana rahaston oma pääomaa. On omat varat, sitten on yksityiset investoinnit ja hankkeista päätetään riippumattomana riippumattomasti. Ja näin meidän täytyykin pohtia, miten tämä järjestetään tämä kaikki. Ja minkälainen rooli vastuullinen rooli Euroopan parlamentilla on niin äh, budjettivallan käyttäjänä kuin valvontatehtävässäänkin äh, Euroopan kansalaisten edustajana. Eli me emme halua jarruttaa, mutta haluamme toimia vastuullisesti. Ja se, että miten tähän sitten päästään. Toinen äh, kysymyskokonaisuus, johon haluan puuttua. EFSin äh, tulisi auttaa yksityistä taloutta äh, riskienkin suhteen, mutta tapauksessa ei rahoiteta sellaisia hankkeita, joita varten jäsenvaltiot eivät kerta kaikkiaan nyt pysty saman rahaa kasaan. De facto hankkeiden on kuitenkin oltava kestävällä pohjalla ja niiden on tuotava lisäarvoa Euroopan unionille, vaikkakin eh, niiden riski on tavanomaista perinteistä toimintaamme korkeampi. Lisäksi on vältettävä se, että yksityisen talouden investointimahdollisuudet korva merkintöjen tai muiden toimien kautta jo ennalta rajoitetaan. Ja tämä varmasti tulee kyllä herättämään keskustelua, kun ajatellaan jäsenvaltioiden toimittamaa lisärahoitusta, joka tarpeen on, niin miltä pohjalta se toteutetaan, minkä alustan rakkautta. ja kun tämä tiedetään, niin mitkä ovat sitten vaikutukset erityisesti vakaus- ja kasvusopimuksen suhteen? Koska minun poliittinen ryhmäni tai ainakin minä katson, että ovatko nämä investoinnit vakaus- ja kasvusopimuksen suhteen relevantteja, on tärkeä kysymys. Vakaus- ja kasvusopimusta ei saa käyttää tai ei tule käyttää välttämättömien rakenneuudistusten toteuttamiseen. Kun ajatellaan budjettisaneerausta ja sitä, että ei käytetä rahaa investointeihin, tältä tästä syystä, niin äh, sitten mennään kyllä maalista sivuun ja pahasti. Meidän täytyy puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Meidän täytyy pyrkiä hyvin laajaan konsensukseen ja kompromissiin yli puoluerajojen, yli valiokuntarajojen täällä Euroopan parlamentissa. Ja toivon, ettei joka ikinen valiokunta kirjoita omaa mietintöään niin, että sama keskustelu joudutaan käymään kerta toisensa jälkeen. Ei, vaan että käymme asian läpi kohta kohdalta ja kulloinkin vastuullinen valiokunta antaa oman vastuualueensa kohdalta oman panoksensa. Viime päivinä käymieni keskustelujen pohjalta olen havainnut, että on enemmän kuin mitä luulinkaan. Meillä on jo Euroopan unionin tukemia rahastoja, eh, joissa on yksityinen osuus eh, ihan mm, melkein yhtäläisellä tasolla kuin EFSissäkin. Ja nämä olisivat jo valmiit antamaan eh, oman asiantuntijuutensa meidän käyttöömme. Ja tätä tilaisuutta meidän tulisi käyttää hyväksemme. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia Karasille oikein paljon. Tavoitteena todella oli yhdistää parlamentti tämän asian ympärille, tämän lainsäädäntötyön ympärille, ja sen takia meillä on tarkoitus laatia yksi mietintö, joka on kahden valiokunnan yhteistyötä, joka on puolestaan aina yhteisen keskustelun tulosta. Ja yhtenäisyys tarkoittaa monta jäsentä käyttämässä puheenvuoroja. Sen takia pyytäisin kaikkia kollegoita pitäytymään kolmessa minuutissa puheenvuoroissaan. Ja seuraava puheenvuoro menee sosiaalidemokraattien varjoesittelijälle Ekon valiokunnassa, kuris kurja, Isabel Toma on puheenvuoron käyttäjä nyt. Merci, messieurs les présidents. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtajat. Vaikka meidän mielestämme on tietysti hienoa, että Euroopan komissio on tehnyt tällaisen suunnitelman, niin kuitenkin monia kysymysmerkkejä vielä on ilmassa tästä mekanismista, jota meille on ehdotettu, ja tämä pitäisi ratkaista nopeasti. Pahoillani, että kollegani ei päässyt tänne paikalle tänään. Unionin budjettisuunnitelmasta sanoisin, että mitään vastustusta ei periaatteessa ole, olimatta siitä, että budjetissa otetaan huomioon tämä investointisuunnitelma. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää siis yhteispäätösmenettelyä käyttää yhä tehokkaammin, ja tämähän on meille hieno asia. Horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-välineet ovat tässä otettu esille. Hieman pohdimme, ovatko nämä hyviä valintoja. Tämä ei varmasti ihan tuskatonta on, ole, kun ajatellaan jo olemassa olevia hankkeita. Ja olemme kyllä vielä avoimia tämän osalta itse. No mitä sitten tulee tähän 20 miljardiin ja tähän pääomaan? Me hieman pohdimme sitä, että miten tämä perustava tai peruspääoma miten riittävä se on. Ja pohdimme sitäkin, että kun neuvosto on sanonut, että jäsenvaltiot eivät tähän osallistu, niin hieman tämä neuvoston päätös meitä ihmetyttää. Ja pohdimme sitä, että pitäisikö tässä löytää jonkinlaisia tapoja saada suurempaa pääomaa, alkupääomaa aikaiseksi. Ja sitten vielä myös pohdimme sitä, että mikä on jäsenvaltioiden rooli, sen ei pidä olla este tehokkaimpien hankkeiden valinnalle. Olisimme kuitenkin hyvin varovaisia sen suhteen, että jäsenvaltiot ovat tässä mukana, kun ajatellaan mit, myös niitä hankke, hankkeiden valintaa, tärkeimpien hankkeiden valintaa. Ja tämän mielestämme itse asiassa tärkein kysymys tässä, kun ajatellaan, mitkä ovat tavoitteet, artikla 5 määritys, määrityksen mukaisesti ja mitkä, mikä on se mekanismi, jota ehdotetaan. Komissio puhuu tässä korkeimmasta riskistä, olemme samaa mieltä siitä. Pitää olla tällainen riskiprofiili, jossa otetaan huomioon energiakysymykset, otetaan työllisyyskysymykset ja pk-yritysten tilanne huomioon, mutta pohdimme sitä, äh, artikosta 7 mainita myös koulutus, että miten nämä investointitavoitteet sitten aiheuttavat tällaisia kerranais- tai kerrannaisvaikutuksia. Ja ajattelemme, että tässä pitää olla hyvin varovaisia tämän rahaston osalta ja jo olemassa olevien välineiden ja rahastojen osalta. Ja Bulman ja muiden esille ottava hallintokysymys on myöskin tärkeä ja makrotaloudelliset tavoitteet, ehdot ovat tärkeitä. Eli kuinka voidaan tähän ottaa paikalliset tai kansalliset äh, investointipankit mukaan, jotka ovat lähempänä pk-yrityksiä. Je prends le relais de Roberto. Euh, Kiitoksia. Meillä on ainakin kolme puhujaa vielä listalla ja kello 19 meidän pitäisi siirtyä pois täältä salista. Sitten Sander Lundsille puheenvuoro seuraavaksi. Nee, ik hier, son nom. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja. Uh, misschien, uh, Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä, niin minä aion puhua hollantia, ehkäpä voitamme hiukan äh, aikaa, sillä Richard äh, Ashford äh, ECR-ryhmästä käyttää kohta puheenvuoron budjettivaliokunnan nimissä. Hän tulee ihan kohta. No nyt puhun omissa nimissäni olemme ESR-ryhmässä kyllä tehneet kotiläksymme, lukeneet kaikki asiakirjat, joita meille on äh, toimitettu. Ja äh, keskitymme ehkäpä noin viiteen kohtaan, jotka äh, keskusteluissa nyt ovat nousseet esiin. On aivan totta, että äh, talousmoottorimme yskähtelee, mutta kyllä meidän täytyy varmaan olla rehellisiä myös sen suhteen, ettei ratkaisu löydy siitä, että äh, pyritään löytämään jostain hiukan lisää rahaa. Ratkaisua tarvitaan jäsenvaltioista, joiden täytyy toteuttaa talouksissaan ja työmarkkinoillaan uudistuksia äh, kilpailukyvyn parantamiseksi. Toiseksi niin täällä nyt puhutaan siitä, minkälainen budjetti tällä rahastolla tulee olemaan. Ja erityisesti tässä huomio kiinnittyy siihen, että puhutaan rahasta, jota erityisesti on luvattu innovaatioille ja tutkimukselle, eikä mistään muualta löytyisi rahaa kuin juuri näiltä tulevaisuuden aloilta. Se, että sitten täällä luvataan tällaista 15 kerrointa, että juuri tässä rahastossa Eh, tehokkuus olisi aivan valtavaa. Ehkäpä voisi pohtia sitten, että eikö muitakin EU-budjetin rahoja voitaisi käyttää yhtä tehokkaasti kuin tässä, jos kerran vipuvaikutus on näin valtava kuin 15-kertainen. Sitten eh, seuraava kohta. Neuvostossa eh, on puhuttu kovasti siitä, että että tuleeko EFSistä väliaikainen vai pysyvä. Meidän mielestämme ehdottomasti väliaikainen pysyvä ratkaisu EFSin kautta ei voida pyrkiä löytämään sitten kun tilanne on jälleen vakautunut, tämän rahaston toiminta on keskeytettävä, päätettävä. Neljänneksi, hankkeet, niin kuin täällä on todettukin, tulee valita hyvin riippumattomalla tavalla – ja neuvostossa onkin jo todettu, että jäsenvaltiot, jotka rahastolle antavat rahaa, niiden tulee saada johtokunnassa myös sitten sananvaltaa. Ja me katsomme, että tällainen nyt ei ole mahdollista missään nimessä. Sitten ryhmämme puheenjohtaja herra Kamal on todennut, että ei julkinen sektori ole mikään kasino. Ei voi olla niin, että me Ähm, annamme rahaa äh, voittoina yksityiselle sektorille ja jos tulee tappiota, niin viedään veronmaksajien taskusta. Ei missään nimessä. Monsieur Richard As- Kiitoksia. Richard Afgrat. Die, zoals opgemerkt, meneer de voorzitter, laatste... Niin, hän on tällä hetkellä äh, koillisasiassa, joten ei pääse siis paikalle. Bien. Eh bien, nous aurons gagné une minute. No niin, hyvä. Sitten voitimme minuutin tässä. Ramon Tremosa, ja Balser. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, just one minute to say that, uh... Ihan minuutissa haluaisin sanoa, että tietysti tämä Junckerin ehdotus on hyvä, että voidaan lisätä investointeja Euroopassa jopa 300 miljardia euroa. Jos tämä Tätä tapana hyvin, niin tämä voi saada Euroopan unionin talouden kasvuun. Pitää ottaa huomioon se, että monissa jäsenvaltioissa, erityisesti Etelä-Euroopassa, viimeisen viiden vuoden aikana julkinen, julkiset menot ovat menneet julkisiin investointeihin, eikä esimerkiksi sotainvestointeihin, ja siksi Tämä olisi hyvä ehdotus, jos rahat sitten käytetään hyvin. Mehän voimme käydä filosofista keskustelua siitä, että onko julkinen investointi hyvä vai huonoa, mutta kaikkihan riippuu siitä, mihin rahat käytetään. Esimerkiksi kun ajatellaan, että miten valitaan näitä oikeita investointihankkeita, minun mielestäni se on se perustavanlaatuinen kysymys tässä, koska emme voi jälleen investoida tyhjiin juniin tai tyhjiin lentokenttäihin tai muihin. Meidän pitää ottaa huomioon se, tämä sanoin viimeisenä ajatuksena, niin meidän pitää antaa prioriteettiasema sellaisille hankkeille, jotka, joiden puitteissa olemme tehneet töitä viimeisen viiden vuoden aikana. Esimerkiksi liikennevaliokunnassa on käsitelty tällaisia lisäarvohankkeita, esimerkiksi tenti, TENTI-verkoston yhteydessä. Meillä on joitakin hankkeita Euroopan tasolla, joista parlamentti, komissio ja neuvosto on tullut siihen tulokseen, että saa, niistä saadaan lisäarvoa. Eli tällaiset eurooppalaiset hankkeet pitää ottaa esille, joista on jo puhuttu ja keskusteltu ja päätetty menneisyydessä, eikä jotkut pääkaupungit saa tehdä omia päätöksiä eurooppalaisten etujen vastaisesti. Kiitos. La parole est à Neil Torvalds. Sitten Thank you, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on kuusi kohtaa. Onko tämä pysyvä tai tilapäinen ratkaisu? Että kaikki sanovat, että tämä on tilapäinen ratkaisu ja me kaikki tiedämme, että maailma on täynnä väliaikaisia ratkaisuja, jotka ovat sitten roikkuneet paikalla – parikymmentä tai satoja vuosia. Täällä on pohjasta vähän pysyvästä. Sitten toinen kohta, josta on pysyvä rahasto. Meidän täytyy miettiä rahoitusta, eikä miettiä vain helpointa rahoituslähdettä. Kysymys rahoituksesta herättää kiinnostavan kysymyksen varankäytön tehokkuudesta – ja kun tulevaisuudessa, kun budjetista keskustellaan, pitäisi kysyä, pitäisikö rahaa jakaa ilmaiseksi vai osittain lainaksi. Tehokkuusnäkökulmasta. Sitten neljänneksi instituutioiden rahojen sietämätön löysyys. Me olemme taistelleet noin vuoden monivuotisesta rahoituskehyksestä – Rahojen löytäminen oli hankalaa. Yhtäkkiä jäsenvaltiot löytävät nämä varat helposti, mikä on ongelmallista. Meidän rahat löytävät helposti, omat huonosti. Sitten viides on omat varat. Jos tällä kertaa emme saada omia varoja kuntoon, niin sitten ei saada koskaan. Joten pitäisi omat varat kysymys ratkaista. Me teemme hyvin vähän pk-yrityksille. Me tarvitsemme jonkinlaisen käyttöliittymään. Voimme puhua tästä Schnitztellä-käsitteestä. Siinä kaksi minuuttia, kiitos. Kiitos ja puheenvuoro on herra Bas Eichhautilla. Ja, danke schön. Kiitos. Kann ich... Voinko puhua? Voinko puhua, puheenjohtaja? Ja, okei. okay. Ich will noch mal darauf hinweisen. Kiitos. Ja Halusin äh, vielä muistuttaa, että vaikka äh, isot ryhmät täällä kovasti tykkäävätkin sääntöpolitiikasta, kuten vakaus- ja kasvusopimus, niin olisi hyvä, että meillä olisi sääntöpolitiikkaa myös tässä valiokunnassa ja että puheaika jaettaisiin reilusti, ettei käy niin, että isot saavat alussa paljon puheaikaa ja sitten me pienet lopussa pari minuuttia kukin. Tämän sanottua niin mielestäni on hyvä, että täällä on vedottu sen puolesta, että käytäisiin ei-ideologista keskustelua, unohdettaisiin ideologia. Ja jos ideologia unohdetaan, niin ei varmaankaan voida sulkea silmiä siltä, että investoinnit ovat romahtaneet erityisesti siellä, missä biokiristyspolitiikka on iskenyt covidin. Eli Bill Clintonia lainatakseni voisin sanoa, että austerity is stupid. Joten kun me puhumme täällä investointipaketeista, niin äh, muistuttaisin, että me olemme historiallisella alhaisen korkotason äh, tilanteessa ja siksi onkin absurdia, että tällaista toimintaympäristössä Junckerin paketti panostaa julkisen ja yksityisen kumppanuuteen, joka yleensä on veronmaksajalle kaikkein kallinta. Miksi? No siksi, että kun on moottoritie, niin eihän se ole alualkaen kannattava, joten on pakko vaatia käyttäjiltä käyttömaksuja. Tai kun vaikkapa rakennuksesta tehdään energiatehokkaampi, niin voidaan tietenkin hakea apua joltakulta lämmityskustannusten alha- al- saamiseksi alhaalle, mutta kun korkotaso on niin alhaalla, niin sitten ehkäpä kannattaakin itse hoitaa investointi suoraan. Ja kun ajatellaan vaikkapa eläkerahastoja, niin esimerkiksi eläkerahastot kyllä kärsivät alhaisen korkotason aikana, mutta eivät kärsi niin paljon kuin mitä tavalliset ihmiset kärsivät. Ja siksipä miksei otettaisi, kuljettaisi suorempaa tietä, että esimerkiksi verotettaisiin konserneja ja rikkaita hiukan kovemmalla kädellä ja näillä verorahoilla sitten hoidettaisiin itse nämä investoinnit. Miltä tällainen kuulostaisi Maastrichtin kriteeri huomioon ottaa Kiitos. Merci, monsieur. Herra, herra just a second. Can I just point to... Niin, halusin vain sanoa puheenjohtajalle, että kyseessä ei ollut Bas Eichhardt vai Gui, joten haluan vain varmistaa, että emme mitenkään tätä listaa vesitä. Olen tietysti puhujan kanssa samaa mieltä, mutta haluaisin sanoa omatkin pointtini. Eipä tämä mennyt. Minulla ei, on tässä Ekonin paperi, joka johti virheeseen ja herra Maassi puhui. Ja herra Maragall. Eh, gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtajat. Katsotaanpa. Nyt puhutaan siitä, että miten saadaan eh, yksityinen raha yleisen eh, Eh, hyödyn palvelukseen. Siitähän tässä suunnitelmassa on kyse. Eli miten saamme liikkeelle yksityistä rahaa niin, että saamme huolehdittua yleisestä edusta. Nyt eh, vaikuttaa siltä, että jos tähän lisätään sitten vielä takuita, eh, niin tilanne muuttuu. Tätä me emme ainakaan nyt a priori voi mitenkään hyväksyä. Jos ajatellaan, että EFSI olisi muutakin kuin pelkkiä odotuksia, vaan että siitä tulisi todellinen yksityisten investointien moottori, niin tässä tarvittaisiin äh, laajemmat puitteet. Pitäisi unohtaa nämä poliittiset dogmat ja pyrkiä todella kasvun tielle koko Euroopassa. Vain jos EFSI on yhteisen edun, yhteisen hyvän palveluksessa, niin että kaikki jäsenvaltiot voivat kulkea omaa kasvun tietään, eh, niin sitten saadaan koko Eurooppa eh, paremmalla tavalla kuntoon. Nyt vaikuttaa siltä, että Euroopan parlamentti ottaa itselleen eh, tietynlaisen roolin ja määrittelee itsensä eh, tietynlaiseksi tilin tarkastajaksi, joka eh, asioita tarkastelee tältä kannalta. Ja kun puhutaan Euroopan budjetista ja näistä vakuuksista, niin emme me voi hyväksyä tätä alkuperäistä ehdotusta, että leikataan vaikkapa horisontti 2020 hankkeesta. Meidän tulisi puhua kahdesta perusperiaatteesta. Aidot todelliset investoinnit, jossa myös on riski menettää rahansa, ja sitten toisaalta eh, myös sosiaalinen etu ja hyöty. Ja kun ajatellaan eh, asiaa, niin tähän täytyy kuulua sekä myönteisiä että kielteisiä ehtoja. Ei voida eh, taata voittoa ja tällaisissa yleishyödyllisissä kysymyksissä. Kun ajatellaan vaikkapa energiatehokkuutta, uusiutuvia ja niin edelleen, niin nämä kaikki ovat tietenkin aivan oikeanlaisia hankkeita ja me pyrimme tietenkin saamaan aikaan lopputuloksen, joka aikaan saa tasapainon Euroopan unionissa. Kiitos. E- Nyt Bas Eichhout. Merci beaucoup. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Niin, haluaisin vain lisäkommentoida muutamaa kommenttia. EPPn puolelta sanottiin, että ei pitäisi aloittaa ideologista keskustelua. No tietysti tämä on hieno kuulla, koska tiedämmehän, että EPP on ollut melko kriittinen kaikkia investointeja kohtaan, joten hyvä, että nyt ei ole ideologista keskustelua. Tämän ikään kuin tukea EPPn puolelta investointiohjelmaa kohtaan, tämä on hienoa, mutta sitten pitää ottaa myös seuraava askel ja katsoa tämän ohjelman kunnianhimon tasoa, koska tiedän, että ALDE on äh, ehdottanut 700 äh, miljardia, SD myöskin. Eli meidän pitää katsoa sitä, että kuinka voimme parantaa ja saada tästä kunnianhimoisemman ohjelman. Ja EPPn lähestymistä on hieno. Eli hienoa, että he eivät ota mitään ideologista kantaa tähän keskusteluun. Tämä on oikein hieno asia, jos tähän lähdetään. No sitten jos katsotaan tämän ohjelman kohtia, eli se mitä komissio ehdottaa, Meillä pitää olla kunnollinen keskustelu tästä 15, koska paperilla tämä 315 miljardia, mutta tällä hetkellä 21 miljardia on vasta ohjelmassa. Eli mistä tämä 15 astetta? tulee tai tämä luku tulee. Tästä pitää keskustella kunnolla. Sitten jos katsotaan ohjelmien valinkoimista, minulla on kyllä epäilyksiä siitä, että onko minkälaisia kriteerejä sille, että miten äh, tällaiset lisät ohjelmille varmistetaan, kuinka tiedämme tai takaamme sen, että yleisölle, julkiselle yleisölle ei tule tästä riskejä ja miksi tai pitää katsoa, että horisontti 2020 tai verkkojen Euroopan välineiltä ei oteta rahaa pois. Eli meidän pitää olla todella paljon kriittisempiä tämän osalta. Jos haluamme olla yhtenäisiä, niin kyllä, mutta parlamenttina meidän pitää kuitenkin varmistua siitä, että tästä ohjelmasta tulee hyvä ohjelma, joka todella saa tuloksia aikaiseksi. Ja mielestäni tämä on tämän epäideologisen keskustelun ytimessä ja, ja hienoa, että EPP tätä seuraa meidän kanssamme. Kiitos. Merci. Monsieur Zani. Herra Zanik kaksi hatoa päässä äh, talousarviovaliokunnan ja ekovaliokunnan esittelijälle. Grazie Presidente, per questo motivo magari mi prendo eh, tutti. Eh, I punti sollevati dai colleghi sono, sono sicuramente... Tällä kollegojen esittämät näkökohdat ovat kiinnostavia ja tuen tätä aloitetta, mutta meillä on paljon epäilyjä aloitteen tehokkuudesta. Yksinkertaisinta olisi tällaisen yhteisömekanismin käyttämisen sijasta antaa enemmän joustavuutta jäsenvaltioille niin, että ne kykenevät kohdentamaan varoja tehokkaammin budjettivaliokunnassa täytyy tarkastella tarkkaan horisontti 20, 20 viettyjä resursseja. Ne olevat prioriteettiohjelmia. Ja prioriteettiohjelmilta rahojen vieminen ei ole kauhean välkkyä. Meillä on isoja maksatusongelmia ja saatamme pahentaa asioita ohjelmille ja projekteille, joita, jotka on merkitty prioriteettiprojekteiksi. Joten täytyy myös tarkastella muita budjetin alueita, joista rahoja voisi viedä. 25 miljardia pohjasummana on liian alhainen takuita varten. Tarvitaan enemmän varoja, emmekä voi luottaa yksityisiin investointeihin 90 prosenttiin osuuden edestä, koska yksityinen sektori ei juuri ole investoinut vuoden 2011 jälkeen, eikä nyt hallitse oikein ympäristö, jossa yksityinen sektori haluaisi investoida paljon kuin ennen kriisiä. Projektien valintaan tarvitaan myös seurattavuutta, kun myös sen suhteen, ketkä ottavat osa investointeihin ja ketä ovat yksityiset kumppanit. Erityisesti ajatellaan, jos ajatellaan näitä hankejoukkolainoja, projektibondeja, niin tällaisten hankelainojen kohdentamisessa on ollut merkittävää tehottomuutta. Hallinnan täytyy olla paljon virtaviivaisempaa. Tällä hetkellä järjestelmä on hyvin byrokraattinen. Me haluamme äh, hoikemman hallintarakenteen muuten vaarana on epäonnistuminen. Ja jos ajatellaan EUn BKTtä yli kolmen vuoden ajalta. lopetan nyt. Lopetan sanoen, että no tietysti tämän suunnitelman parissa täytyy keskittyä kahden pilarin kanssa niistä kolmesta, jotka komissio on mainitsi ensinnäkin sellaisiin aloitteisiin keskittyminen, jotka auttavat reaalitaloutta ja kestävää kasvua. Se on avaintermi. Toiseksi täytyy siirtää investoinnin, poistaa investoinnin esteitä. Täytyy pitää huolta, että yksityiset investoijat alkavat taas investoida unioniin. ja Jännä. I will endeavor to come in at less than two minutes. Niin, kiitoksia. Pyrin puhumaan alle kahden minuutin, jotta korvan tai muiden yliaikaa. No, tästä nopeasta menet käsittelystä. johtuu se, että tästä pitää todella saada tämä ikään kuin ympyrä sulkeutumaan. Meidän pitää käsitellä tärkeimpiä kysymyksiä. Tähän liittyy niin paljon epämääräisiä asioita, että meidän pitää ainakin tehdä tästä demokraattisesti pätevä tästä päätöksenteosta. Meillä pitää olla, tälle hankkeelle pitää olla avoimuutta ja sen pitää olla asianmukaisesti arvioitu. Katsotaan, että miten esimerkiksi pk-yritykset pääsevät tähän käsin tai sellaiset maat, joilla ei ole yksityissijoittajia. Jos tästä tulee pysyvä järjestely, pitää taata, että tässä kaikki palaset ovat kohdalleen, koska Tämä ei voi olla vain tällainen hätäisesti kurottu järjestelmä, joka sitten vaarantaisi horisontti 2020 tai verkkojen Euroopan välineet. Ja lopulta sitten veronmaksajahan maksut, laskut maksaa. Merci madame. Alors nous allons... Kiitos madame. Nyt kuulemme esittelijöitä niistä valiokunnista, jotka ovat artiklan 54 mukaisesti tässä ITRE Glenn vain Bremt se lähtee. Herra Dominic Rikke, joka on Tran-valiokunnasta, poistui myös. Onko hän täällä? Hän oli siellä. Ines Ajala Sender kuitenkin on paikalla. Sí, gracias, señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Olen pahoillani ääneni on hiukan Äh, matala, olen hieman vilustunut, äh, toivottavasti ääni kuitenkin kantaa. On mukavaa, että olemme järjestäneet äh, tämän yhteiskokouksen vastuusvaliokunnan kuntien kanssa. TRAN-valiokunnassa olemme keskustelleet asiasta jo laajasti ja kaksi suurta poliittista ryhmää olemme periaatteessa samoilla linjoilla. Ja halusin ilmaista huolemme liittyen päätökseen, joka on tehty itse asiassa jo kolmen vuoden ajan ollaan keskusteltu verkkojen Eurooppa-hankkeesta ja määrä aika ensimmäiselle hankevaiheelle hakemuksille oli nyt tammikuun lopussa ja me olemme jo sopineet myös alueiden kanssa osasta hankkeita. Ja meidän tärkeä kysymyksemme liittyen verkkojen Eurooppa-hankkeeseen on se, että periaatteessa näistä kahdeksasta miljardista eurosta, jotka tulevat äh, EFSin äh, budjettiin nyt näiden vakuuksien ähm, ulkopuolella, niin lähes kolmannes tulee Eh, verkkojen Eurooppa-hankkeesta ja kysymmekin, että mitä lisäarvoa Junckerin suunnitelma tuo infrastruktuurihankkeille, joiden rahoitus oli eh, jo sovittu joko investointipankin tai näiden eh, niin stipendien kautta. Joten kun ajatellaan näitä investointeja, joita jäsenvaltiot ovat vastahankkaisia tekemään, mutta kuitenkin nyt puhutaan hankkeista, jotka luovat eurooppalaista lisäarvoa, työpaikkoja, kasvua, jotka ovat sosioekonomisesti arvokkaita ja joilla on myös tärkeä vipuvaikutus ihan alakohtaisesti ja muutenkin. Ja me pyritään energiatehokkuuteen, liikenneyhteyksien parantamiseen, puhtaaseen liikenteeseen, esimerkiksi rautateitä vahvistamalla pyritään parantamaan synergiaa eri alojen välillä ja niin edelleen, niin näitä hankkeita ei tule mielestämme ja sitten ottaa huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen äh, sääntöjen puitteissa. Meillähän äh, komissio on todennut äh, näin ja olemme erittäin huolissamme nyt siitä, että esimerkiksi eurooppalaista lisäarvoa luovat ja tuovat liikennehankkeet joutuvat äh, nyt väistymään syrjään. Ja tämän lisäksi katsomme vielä, että Euroopan parlamentin roolia on vahvistettava ja äh, näiden hankkeiden kunnollisen seurannan on toteutettava. Kiitos. Kiitos, madame. Neljä puheenvuoropyyntöä on vielä ilmoitettu ja pystymme ne antamaan Λευτέρης Χριστοφόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και με τη σειρά μου εγώ θέλω να εξάρω τη σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin osaltani onnitella tästä komission suunnitelmasta. On totta, että Euroopan unioni on jo vuosia ollut hyvin hankalassa tilanteessa laman takia ja talouden elpyminen on hidasta. Tähän on vaikuttanut, vaikuttanut monikin asia, joten on hienoa, että on tällainen hanke edessä. Mutta 315 miljardia, tämä on hieno asia. Tämä voi eh, taata sen, että tässä päästään asioissa eteenpäin, koska eurooppalaiset ovat hyvin pettyneitä taloustilanteeseen ja talouden elpymisen hitauteen, joten tämä todellinen suunnitelma voidaan toteuttaa. Tämä voi auttaa talouskasvusta, mutta sen pitää todella pitää toimia käytännössä. Tänä päivänä en ole saanut minkäänlaista vastausta siihen, että mitkä konkreettisesti ovat talouskasvun elementit, kuinka työttömyystilanteeseen voidaan vaikuttaa. Meillä on jonkunlainen ohjelma tässä, mutta onko tässä todella konkreettisia tuloksia, kun ajatellaan myöskin kuilua pohjoisen ja etelän välillä? Jotkut maat ovat jo kehittyneet pidemmälle ja sanotaan, että rahat pitää suunnata tällaisiin maihin, jotka ovat jo kehittäneet. Minä oma maani Kypros voisi yhdellä miljardilla päästä. Ja kaikki nämä, nämä summat, rahasummat, vahvennetaanko niillä niitä tilanteita, jotka ovat jo vahvoja tällä hetkellä? No sitten ajatellaan köyhyyden torjuntaa, voidaanko todella torjua köyhyyttä ja pk-yritysten sulkemisia, työttömyyttä ja voidaanko tällä kuraa umpeen rakoa pohjoisen ja etelän välillä. Tämä 315 miljardia, se on tärkeä summa, mutta emme kuitenkaan ole saaneet tarpeeksi vastauksia näihin huolenaiheisiin. Kiitos, mutta on sanottu, että tämän paketin jälkeen jäsenvaltioiden pitää myös toteuttaa välttämätön rakenteelliset uudistukset. Tämä on puheenjohtaja. Minä uskon, että me olemme täällä, täällä monet äänestimme Euroopan investointisuunnitelmasta ja siitä huolimatta kysymyksiä herää jonkin suunnitelmasta. Mutta sillä on ansiota, sen nimittäin on olemassa. Tämä on ainutlaatuinen kokemus. Ja tässä tässä on eh, mukana yksityisiä investoijia ja eurooppalaiset takuut. Tätä kokeilua kannattaa yrittää. Tämä saattaa jatkua ja tämä saattaa antaa vauhtia Euroopalle ja luoda työpaikkoja, mutta kysymyksiä on esitetty. Itse esittäisin kaksi. Ensiksi kysyn vaikutuksista, Minä en kysyn vielä tästä kerrannaisvaikutuksesta. Meidän täytyisi löytää, tähän pitäisi jäsenvaltioiden ää, alueiden, säästöpankkien, valtiollisten pankkien ottaa osaa tämän investoinnin rahoittamiseen. Deuxième aspect qui n'a pas souvent été évoqué, mais que, que je voudrais euh, indiquer aujourd'hui. Ja sitten totesi, että tämä on kiireellistä. Me tarvitsemme kovasti projekteja, taloudellista, talouden kehittämistä ja työpaikan luomista ja minä pelkään, että projektit eivät ole valmiita. Täytyy olla erittäin tarkkana. Täytyy lisätä projektien tarjontaa. Vaihtava ehtoja ja kysymys hallinnoinnista on olennaista. Ja sitten viimeinen näkökohta – vaatelee, mutta minä en näe, miten EU budjetti voi uhrata tutkimuksen kehitystyön tälle. Ratkaista tällä löytää. Kiitos. Ja Sarvamaa. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensin ehkä muistuttaisin meitä kaikkia tästä isommasta kuvasta. Eli se tausta, jota vasten me nyt tätä kuvaa katselemme, on äärimmäisen haastava unionin kohesio on nyt vaarassa tai pelissä. Nyt edessämme on kova koetus paitsi yskähtelevän talouden suhteen, myös geopolitiikan suhteen, ajatellen Vladimir Putinia, sekä euroalueeseen liittyvän uhkan suhteen. Eli tämän toimen onnistuminen on äärimmäisen tärkeää Euroopan välittömälle lähitulevaisuudelle. Komissio on sanonut, että ei kyse ole rahanpuutteesta, mitä investoijiin tulee. Päinvastoin on valtava virta yksityistä rahaa, joka vain etsii oikeaa virtausreittiä. Ja tämä on ihan totta, mutta nyt, jos valitaan yksi asia, joka on sanottava ja tehtävä, niin se on seuraava. Älkäämme lähtekö sormailemaan tätä poliittisesti. Huolehtikaamme puitteista, mutta siinä kaikki. Ei mitään etuisuuskohtelua, ei jäsenvaltioiden oman edun ajamista, vaan se Euroopan kasvun ja työllisyyden huolehtimisesta. Nyt ei mitään politiikkaa tähän saa sekoittaa, koska muuten se johtaa siihen, että investointeja ei saada. Ja GUE-kollegoille ja herra Eichhautille toteaisin, että jos te tarkoitatte tä- tällä sitä, että pidetään ideologia poissa kuvasta, niin juu, sopii mainiosti. Mutta kun minun mielestäni ehkä kyse on siitä, että te äännätte tomaatin hiukan toisin, ja jos haluatte lainata Bill Clintonia tai James Garvinia, joka tämän sloganin keksi, niin jos he olisivat täällä tänään, he varmistaisivat teille, että tässä on edelleen kyse taloudesta, idiootti. Kiitos. Monsieur Murisan. Dernier intervenant. Himmäinen puhuja. Kiitos puhuja. Hyvät kollegat, ihan lyhyesti omalta puolelta kolme näkökohtaa. Ensinnäkin takuu, takuu budjetti EFSin myötä täytyy taata myös niiden ohjelmien toiminta Horisontti 2020 ja Verkön Eurooppa, joista suurin osa varoja uudelleen käytetään EFSin vakuuksiin. Täytyy pitää huolta nämä ohjelmat nyt vielä täyttämään tehtävänsä, kun niiden varoja on käytetty EFSin takuiksi. Ja tärkeää on uudelleen käyttää Euroopan investointipankin takuita uudelleen. Tämä riskinjakoväline, että Näiden välineiden toimitaan samanlaista kuin EFSin vakuuksien. Sitten täytyy pitää huolta, että EFSin investoinnit myöskin luovat tuloja EU-budjettiin. Ja meillä pitäisi olla asetuksessa kunnan määräyksiä siitä, miten investointien tuottamat voitot palautuvat EU-budjettiin. Ja kolmas näkökohta liittyy tähän projektiportfolioon, niihin, jotka ovat putkessa. Ei pidä säädellä liikaa, mutta täytyy löytää selkeät pelisäännöt. Nyt niistä yli 12 projektista tähän, jotka liitettiin, monet niistä ovat sellaisia, että niihin ei liity mitään vaikutusarviointia tai tällaista elinkelpoisuutta – Etelän elinkelpoisuus on välttämätöntä, jotta yksityinen sektori ottaisi osaa. Kuten Atman Karaskin sanoi, annan täyden tukeni pitää huolta. Projekteihin ei mitenkään puututa poliittisesti, jos halutaan yksityinen sektori mukaan. Kriteerin pitäisi olla läpinäkyvät projektien valinnassa, mitä täytyy tasapaino tämän sektorittaisuuden välillä, puhun nopeasti puheenjohtaja, niin että tämä sektori jakautuma täyttää Eurooppa 2020 velkojen Eurooppa-tavoitteet, ja sitten tämä taloudellinen vaikutus investoidaan alueisiin, jossa työttömyys, jossa alueessa työttömyys on korkeata. Eikä ainoastaan tällaisia tavoitteita, niin kuin kuinka monta kilometriä moottoriteitä jollain lailla täytyy arvioida myös vaikutteita. Projektien vankka arviointi on tärkeää. Merci. Kiitos. Kokous päättyy. Joukko kysymyksiä on esitetty. 110 kysymystä, jatkaa välitetty komissiolle. Ja vastaukset tulevat kirjallisesti lähitunteille menee, että meillä on tällainen kysymysten ja vastausten kokous ensi torstaina 26. kello 14.16. Ja ovat komission asiantuntijat, jotka vastaavat kysymyksiin. Haluaisin kiittää komissiota Euroopan investointipankkeja, jotka ovat paikalla läsnä. Ja nyt antaisin puheenvuoron kahdelle esittelijälle näkemyksistään tästä mielipiteenvaihdosta ja suuntaviivasta. Ehkä tässä nyt vaihdetaan herra Fernandes Chansin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kiitollinen kaikista kommenteista. Olen merkinnyt ne muistiin ja pidän ne mielessä. tästä rahastosta tulee varmasti menestys. Täytyy sanoa, että tämä rahasto ei varmasti tule epäonnistumaan ja olemme, meillä on varmasti paljon voitettavaa tämän rahaston kautta. Ja tämä 8 miljardia euroa, joka tulee Euroopan unionin budjettiin osuudeksi, tämä on hienoa ja ensimmäinen tavoite on saada yksityisille investoinnille tämä vipuvaikutusta aikaiseksi. Ja yksityiset investoinnithan on jo katettu näillä sääntelyllä, jota, joka on olemassa, joka on luotu, ja niitä pitää saada nousemaan, ne pitää saada nousemaan tämän takuun ansiosta. Joten haluaisin kiittää oikein paljon tästä keskustelusta ja kansalaisille on varmasti hyödyllistä, että tulee tämä kasvua ja työllisyyttä edistävä hanke. Euroopasta tulee vahvempi tämän myötä ja myöskin solidaarisempi. Paljon huolenaiheitakin tässä keskustelussa on tullut esille. Ja komissio varmasti vastaa näihin kysymyksiin. Ja tämä kerrannaisvaikutuskysymys on myös sellainen, mikä on tullut paljon esille. Miksi tämä on ongelma? No on olemassa muitakin rahastoja. Rahastoja, joista kerrannaisvaikutus on 28. Tämä on hyvin tekninen kysymys. Ja minä luotan täysin niihin tutkimuksiin, joita on jo tehty joita on tehty menneisyydessä ja tiettyjä hankkeita on jo tehty ja ne on viety menestyksekkäästi loppuun. Arvoisa puheenjohtajat, parhaat kollegat, haluaisin muistuttaa sitä, että tämä parlamentti odotti pitkään ehdotusta komissiolta, tämän kaltaista ehdotusta edellisen lainsäädäntökauden mietinnöissä, Karasin mietinnössä, Täissenin mietinnössä, Täissenin, joka tämän nykyään on komission edustaja, parlamentti jo tuolloin vaati proaktiivisempia roolia työpaikkojen ja kasvun luomisessa komissiolta ja Euroopan unionilta. No nyt me olemme yhteispäätössä menettelyn puitteissa matkalla. Tänään olen kuullut kovasti rehellistä sitoutumista tähän yhteiseen työhömme siihen, että saamme aikaan hyvän lopputuotteen. Pohjatkaamme yhteiselle, vaikka välillä olemmekin ironisesti viitanneet ideologiasta luopumiseen, niin minä uskon kuitenkin siihen, että yli puolueen rajat voimme saada aikaan hyvän lopputuotteen, hyvän suunnitelman yhteispäätösmenettelyssä, niin että lähiviikkoina kaikki varmasti todella käärimme ja teemme kovasti työtä. Kiitos. Merci. Eh bien... Kiitos. Voimme päättää tämän ensimmäisen istunnon. Täsmentäisi, että seuraava tapaaminen olisi maanantaina toinen kolmetta puoli neljästä puoli seitsemään joukko kuulemisia ja mietintöluonnoston esittely on sitten 12.3. Strasbourgissa. Jätetään tämä tähän. Merci. Ja nyt pyydän budjettikoordinaattoreita jäämään tänne saliin. Bon.